Good afternoon, colleagues. Good afternoon, everybody, guests. Oikein hyvää iltapäivää, hyvät kollegat. Näin avaan rekivaliokunnan kokouksen. Esityslistan luonnos teille on toimitettu. Voidaanko se hyväksyä? Onko teillä muutosehdotuksia? ei, joten hyväksytään tämä esityslista. Seuraava kohta onkin sitten pöytäkirjan hyväksyminen 3. joulukuuta 2014 kokouksestamme. Tämä pöytäkirja on teille toimitettu ja ehdotan, että niin kuin tavallisesti, jos kokouksen mittaan ei vastalauseita ilmaista, niin pöytäkirja katsotaan hyväksytyksi. Tämä sopii kaikille hyvää. Kiitoksia. Sitten seuraava, ihan ihan lyhykäisesti puheenjohtajan ilmoitukset. Reiki valiokunta on jo aloittanut työnsä näin uuden vuoden alkajaiseksi. Ja muistuttaisin, että järjestämme vastaanoton kaikille jäsenille, varajäsenille, poliittisille neuvonantajille sekä puheenjohtajavaltio Latvian edustajille sekä muille tänään kello 18.30, eli tuossa ihan tämän salin ulkopuolella olevassa vastaanottotilassa. Tässä minun lyhyet ilmoitusasiani ja nyt mennäänkin sitten ensimmäiseen varsinaiseen esityslistan kohtaan. Tänään on, meillä on ensimmäinen tilaisuus toivottaa entinen kollegamme rouva Kretsu palaamaan tähän valiokuntaan, mutta tällä kertaa aluepolitiikasta vastaavana komission jäsenenä. Ja näin ollen meillä on nyt mahdollisuus keskustella hänen kanssaan. Kohesiopolitiikan puitteissa haluaisimme keskittyä kahteen pääasiaan. Ensinnäkin vuoden 2007-2013 ohjelmien päättyminen ja mahdolliset tai odotetut vaikutukset sekä käyttämättä jääneet varat. Ja sitten toinen juttu, tilanne 2014-2020 ohjelmakauden suhteen, kun ohjelmien täytäntöönpano tässä on käynnistynyt. Joitain avainhaasteitahan on, niistä meidän tulee käydä keskustelua tulevina vuosina kun puhutaan tästä tavoitehakuisesta lähestymistavasta, makrotalousstrategiasta, EU 2020 strategiasta, eh, monimuotoisen rahoituskehyksen eh, puoliväliarviosta sekä suhteesta tulevan strategisen investointirahaston sekä nykymuotoisen rakenne- ja investointirahaston välillä. Eli kyllä meillä tässä on hyvin paljon keskustelun aiheita tulevaisuuteen liittyen komission jäsenen kanssa ja ehdotan, että toimimme niin kuin yleensä näissä keskusteluissa. Eli ensin komission edustaja, komission jäsen käyttää lyhyen aloituspuheenvuoron ja tämän jälkeen sitten jäsenet saavat esittää kysymyksiä. Ensin kuullaan koordinaattorien kysymykset. Jos tämä teille kaikille sopii, niin nyt voin antaa komission jäsenelle puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank Kiitoksia puheenjohtaja, parlamentin jäsenet. Mä tietysti lämpimästi kiittää teitä kutsusta tulla takaisin Regi-aluekehitysvaliokuntaan ensimmäistä kertaa kuulemisen jälkeen syyskuussa. Ja kuten te tiedätte, tulen aina tänne erittäin mielelläni palaamaankin, koska olen sitä mieltä, että Tämä on yhteistyöpolitiikkaa meidän, teidän ja minun välillänne. Niin onnistumme tässä vain yhdessä. Joten heti alkuun toivottaisin teille kaikille, kaikille onnellista menestyskästä uutta vuotta teille ja perheillenne. Ja niin kuin neljä ku, sanoin, neljä kuukautta on kuulemisesta kulunut. Ja nämä kuukautta ovatkin menneet todella nopeasti. Olen tietysti tietoinen siitä, että teidän puolellanne te olette aloittaneet työstää jo joitakin valiokunta-aloitteisia mietintöjä tarttuen eri tärkeisiin kysymyksiin tässä politiikassa ja odotan mielenkiinnolla hyviä keskusteluja teidän kanssanne, kun nämä mietinnöt valmistuvat. Meidän puoleltamme neljä kuukautta ovat olleet myös varsin työntäyteisiä ja vielä nyt esittelen teille ensimmäisiä tuloksia toiminnastamme kolmella pääalueella. On hyväksytty uusia toimintapideohjelmia täytäntöönpano 2007-2013 ohjelmissa ja kohesiopolitiikan panos investointisuunnitelmassa <clears throat> puheenjohtaja Junckerin paketista on kyse. Mitä tulee uusiin toimenpideohjelmiin ja niiden hyväksyntään, uudella ohjelmakaudella Muistan huolen, jonka ilmaisitte päätöslauselmassanne viime marraskuussa, ja siihen aikaan te viittasitte sellaiseen riskiin, että jos viivästymistä tapahtuu ohjelmien hyväksynnässä, niin tämä voi vaarantaa kansallisen, paikallisen ja alueellisen tason viranomaisten toimia käyttää äh, rakenne- ja investointivaroja ajoissa. Ja ymmärrän nämä huolet kyllä, ja olemme myös itse huolissamme asiasta. Ja kuten te kaikki tiedätte, Euroopan alueet ovat kärsineet kriisin seurauksista jo seitsemän vuoden ajan, ja tietenkin meidän politiikkamme on yksi harvoja toivonlähteistä, on uutta rahaa tulossa reaalitalouteen, jota kipeästi tarvitaan. Joten täällä olemme yhdessä todenneetkin, että ihmiset ovat menettäneet työpaikkoja, ne, heidän ei pitäisi enää joutua odottamaan yhtään enempää, ja tämän takia olen iloinen voidessani jakaa teitä, teidän kanssanne joitakin ensimmäisiä tuloksia, joita tähän mennessä on saavutettu. Viime vuoden loppuun mennessä olimme hyväksyneet 158 alu, kohesio, aluepoliittista ohjelmaa Mukana oli EAKR ja kohesiorahastot ja noin 40 muuta toimenpideohjelmaa tulee pian seuraamaan mitä tulee tähän siirtomenettelytapaan. Kaiken kaikkiaan tämä edustaa 75 prosenttia kaikista ohjelmista, jotka liittyvät kasvu- ja investointi- ja työpaikkatavoitteeseen. Ja 2014 tammikuusta tämän vuoden tammikuuhun 63 prosenttia ohjelmista on hyväksytty koskee kasvua ja työpaikkoja, kun taas kyse oli vain 15 prosentista vuonna 2007 samalla kaudella. Se oli ensimmäinen vuosi viime ohjelmakautta, joten pystyimme tällä kertaa parempaan uskoakseni. Kuuntelimme lokakuussa teidän kommenttejamme ja nämä luvut osoittavat, että huomattaviin toimiin on ryhdytty erityisesti viime kuukausina tai viime, ku, viime vuoden viime kuukausina. Tietysti kaikki tiedämme, että olisimme hyväksyneet, voineet hyväksyä enemmänkin ohjelmia ja painettakin jäsenvaltiosta on tullut, mutta varsin muista varmasti hyvin. Minä aikanaan sitouduin vahvasti siihen, että ei kyseenalaistettaisi laatua koskaan eikä kiirehdittäisi liikaa, koska nämä toimenpideohjelmaat, joita me hyväksymme, niin tässä on kyse tulevasta kymmenestä vuodesta ja siksi on erittäin tärkeää huolella tarkastella joka ikistä ohjelmaa. Me tiedämme, minä tiedän, että ihmiset kentällä tarvitsevat kyseisiä varoja, mutta ei voida kuitenkaan toimia tavalla millä tahansa. On erittäin tärkeää e, voida osoittaa, että tämä ei ole mitään hyvän, hyvän tekeväisyyttä eikä budjettisiirtotoimintaa, vaan kunnollista talouskehityspolitiikkaa, joka tarjoaa mahdollisuuksia ja vaatii myös vastuuta vastapainoksi, joten me tulemme jatkamaan näin ja komissio jatkaa tulevina kuukausina pitämään kiinni vastu- vastuistaan, jotta voidaan hyväksyä mahdollisimman hyviä ohjelmia ja tähän liittyy muun muassa se, että ryhdytään erilaisiin uusiin menettelytapoihin, aivan erityisesti uudelleen budjetoidaan summia, joita ei ole sidottu 2014 vuonna ja tämä taas tarkoittaa, että pitää tarkistaa monivuotista rahoituskehystä ja hyväksyä ähm, budjettimuutos tältä vuodelta. Tämä tarkoittaa, että komission pitää hyväksyä tämä lisää MFF helmikuussa ja tietysti tulemme keskustelemaan Euroopan parlamentin kanssa ja puheenjohtajavaltion Latvian kanssa, jotta voidaan varmistaa, että tien päässä sitten voidaan siirtyä sujuvaan tarkastusvaiheeseen ja voidaan toteuttaa ripeästi jäljellä olevat ohjelmat. Jos pidämme kaikki tästä aikataulusta kiinni, olen luottavainen sen suhteen, että näin tapahtuukin, niin silloin nämä ohjelmien pitäisi olla valmiina hyväksyttäväksi ensi toukokuuhun mennessä. Tämä on siis realistista, mutta tietenkin tässä tarvitaan poliittista tahtoa kaikilta osapuolilta. Mitä tulee 2007-2013 ohjelmien täytäntöönpanosta, on edistetty varojen käytössä. Se on, tällä kaudella se on ollut varsin rohkaiseva. Varojen käyttö on noussut 51 prosentista myönnetyistä varoista vuoden 2013 mennessä 75 prosenttiin viime vuoden lopussa. Toisin sanoen 14 miljardia maksuvaatimuksiin on välitetty ihan viime viikkojen aikana, mutta ikävä kyllä tämäkään ei riitä. Jotkut jäsenvaltiot aivan erityisesti läpikäyvät vaikeuksia, jotta voisivat kunnolla käyttää rahoitusosuuksiaan hyväkseen. Ja koska olen komissaari vastuussa aluekehityspolitiikasta, olen jo alkanut olemaan yhteydessä niihin jäsenvaltioihin, joissa täytäntöönpanoaste on alhaisella tasolla. Tämän takia olemme perustaneet erityisen työryhmän, mitä tulee täytäntöönpanoon. Tarkoituksena on tukena jäsenvaltioita niiden toimissa ja ponnisteluissa. Mutta tämä ei varmastikaan tule olemaan helppoa. Tietenkin minulla on vähän vaikea, aion tavata näitä viranomaisia kyseisissä valtioissa ja yhdessä heidän kanssaan me etsimme keinoja käyttää näitä varoja niin, että edunsaajat saavat ne todellakin käyttöönsä. Ja kuten te tiedätte, koheesiopolitiikka perustuu yhteisvastuuseen ja jo hallinnointiin. Miten sitä toimimekin, niin tässä onnistutaan vain, jos kaikki osapuolet ovat täysillä mukana ja sitoutuneita. Todellinen kumppanuus ei ole mikään tyhjä sana, vaan ihan avainkäsite tässäkin politiikassa – uskon, että voin luottaa teidän tukeenne, jotta tätä viestiä voidaan välittää eteenpäin omissa kotivaltioissanne. Kohesiopolitiikan vaikutus tähän Juncker-suunnitelmaan. Kuten te tiedätte, komissio on juuri jättänyt lainsäädäntöehdotuksen Euroopan strategisten investointien rahastoksi mm, yhteispäätösmenettelyn mukaisesti. Ja epäilemättä tämä on ratkaisevan tärkeä askel, jolla varmistetaan se, että investointisuunnitelma todella onnistuu. Mutta tämä on vain yksi suunnitelman pilareista. Kohesiopolitiikka on myös erittäin tärkeä pilari kyseistä suunnitelma. Uudet poliittiset puitteet tarjoavat useita eri välineitä, joilla pystytään vastaamaan edessä oleviin haasteisiin. Näiden uusien välineiden varissa joukossa on ehkä kaikkein lupavimpia rahoitus, rahoitusvälineitä. Komissio haluaa rohkaista kaikkia osapuolia sen valtioita alueita, jotta käyttäisivät mahdollisimman hyvin hyväkseen rahoitusvälineitä. Näihin liittyy erityinen piirre, niihin liittyy tällainen kerrannaisvaikutus, johon kaikki pyrkivät julkisen varan käytössä, varojen käytössä. Toisin sanoen, kun käytämme rahoitusvälineitä, me odot, lisäämme tuottoa jokaiselle investoidulle eurolle. Tämä liittyy lainoihin, pääomaan, takeisiin. Valinnanvaraa todellakin on ja tämän lisäksi uuden asetuksen mukaisesti te tiedätte, että uudella ohjelmakaudella näillä välineillä voidaan tukea projekteja, Jokaisen temaattisen, temaattisen äh, tavoitteen kohdalla tuki pk-yrityksille, energiatehokkuus, liikenne ja niin edelleen. On totta, että ensimmäisellä silmäyksellä voi näyttää siltä, että nämä ovat liian hienostuneita, monimutkaisia välineitä jollekin alueviranomaisille, mutta rohkaisin meidän pääosastoamme yksikköjä keskustelemaan keskenään, koska olen huomannut, että on varsin outoa, että joissakin maissa nämä välineet toimivat ja joissain toissa eivät toimi. Joten me varmasti tarvitsemme enemmän kokemusten vaihtoa, mitä tulee näiden välineiden käyttöön, koska on erittäin tärkeää moninkertaistaa varojen vaikutusta. Minä todellakin olen sitä mieltä, että näillä välineillä voidaan huomattavalla tavalla vaikuttaa paikan päällä. Alun perin epäilin, mutta nyt olen huomannut, että tämä toimii monissakin maissa ja siksi on ihan ratkaisevan tärkeää, että jäsenvaltiot alkavat oppia käyttämään kyseisiä rahoitusvälineitä paremmin. Meidän pitää todellakin tukea kumppaneitamme viranomaisia, että tätä kykyä kehitetään ja osataan sitten paremmin käyttää välineitä. Tämän takia minä pyydän anteeksi, mutta kerron neljä joudun poistumaan, koska aloitamme tällaisen teknisen tuen mahdollisuuden mm, viranomaisille liittyen juuri näihin välineisiin. Ja mukana on eri maiden viranomaisia mukana tässä tapaamisessa. Viime viikolla vielä osin lisätä, että viime viikolla komissio hyväksyi suuntaviivat, joilla pyritään samaan aikaan parempi tasapaino finanssipoliittisen vastuun rakenteellisen uudistuksen välillä muun muassa Kuten te tiedätte, aikaisemmin on keskitytty finanssipoliittiseen tai julkisen talouden vastuuseen ja rakenteelliset uudistukset. Tämä on tietysti tärkeää, mutta se ei vielä riitä, jotta voidaan luoda kasvua ja työpaikkoja. Ja tällä hetkellä pitää myös tehostaa investointeja kiireellisesti. Ja tässä jäsenvaltioiden ja alueiden täytyy saada meiltä tukea. Hyvä on se, että mitä tulee näihin suuntaviivoihin, tähän liittyy tiettyjä ehtoja. Kansallinen yhteisrahoitus kehitys, aluekehitysvaliokunnassa poistetaan tästä budjettivajelausekkeesta. Lisäksi mitä tulee maihin, joilla on liiallinen budjettivaje, niin komissiolla on mahdollisuus suosittaa sitä, että lisätään korjausajanjaksoa näiden maiden kohdalla. Olen vakuuttunut siitä, että näin voimme todellakin vaikuttaa siihen, että investointisuunnitelma onnistuu. Nyt olen lopettelemassa, mutta en haluaisi lopettaa puheenvuoroni ilman, että viittaan yhteen kysymykseen, jota pidän äärimmäisen tärkeänä politiikallemme. Nimittäin maksuviivästymiset. En halua, että minua arvosteltaisiin siitä, että en tätä asiaa ota esille. Tietenkin, kuten te tiedätte, 19 miljardia euroa 2014 vuoden lopussa oli maksamatta joten meidän pitäisi kyllä tämä ottaa erittäin vakavissamme. Tiedän, että minun täytyy kiittää teitä siitä, että olemme saaneet jatkuvasti teiltä tukea vaikeissa neuvottelussa, budjettineuvottelussa, mutta teidän ansiostanne onnistuimme lopettaa tämän, lopettamaan tämän lumipallovaikutuksen, josta täällä puhuimmekin syyskuussa. Joten teidän tukenne ansiosta onnistuimme vakauttamaan tämän maksusuman, mutta Olemme myös tyytyväisiä kolmen toimielimen sitoumuksesta toimia 2014-2020 kaudella, koska kaikkien ponnisteluita tässä tarvitaan. Hyvät ystävät, olen puhunut jo aika pitkään ja nyt haluaisin saada tilaisuuden palata parlamentin kysymyksiin, niin kuin alun perin sanoin. Tähän ei pelkästään tämä valiokunta, vaan myös erilaiset avoimien päivien tapahtumat. Meidän pitää yhdessä voida toimia avoimen päivien tilaisuuden kohdalla. Meillä tulee olemaan varmasti monia mahdollisuuksia vielä puhua tästä tapahtumasta lokakuussa. Edessä on monen, moninaisia haasteita ja odotan mielenkiinnolla hyvää yhteistyötä ja keskustelua teidän kanssanne. Kiitän teitä huomiostanne ja nyt sitten odotan teiltä kysymyksiä. Kiitos oikein paljon. Jo mainittiinkin ja muistutan tästä vielä jäseniä, että komission jäsen joutuu poistumaan kello 16. Hän osallistuu erittäin tärkeään konferenssiin toisaalla joten nyt meillä on aikaa vain 45 minuuttia ja pyytäisin, että koordinaattorit käynnistävät nyt ensimmäisen kysymyskeskustelun. Ensimmäisenä herra Van Nistelrooy, olkaa hyvä. Kiitoksia EPP nimissä. Haluaisin kiittää komissaari siitä, että hän tuli tänne paikalle ja tästä erittäin sujuvasta, nopeasta työkauden alustaan. Lyhyesti haluan esittää muutaman kysymyksen ja tiedän, että usein muu kollega haluaa myös käyttää puheenvuoron. Ensinnäkin, kun puhuttiin näistä maksujen viivästyksistä, niin olemme, uskomme teitä, että tässä ollaan menossa oikeaan suuntaan ja teette kovasti töitä, mutta voisimmeko saada kuulla ihan kunnollisen tilannearvion siitä, mihin maihin tämä vaikuttaa ja miten tätä valtavaa viivettä hallinnoidaan. Sillä jos rahaa ei tule ja ohjelmat ovat päättyneet, niin tilanne on hankala. Eli voisinko vaikka kahden viikon sisään saada tällaisen katsauksen tämänhetkiseen tilanteeseen? Millainen se nyt tällä hetkellä on ja mikä se on eri maissa? Joissakin maissa tilanne hoituu, koska maat maksavat itse, mutta jossain toisessa taas ei. Haluaisin saada täydelliset tiedot regivaliokuntana. Toinen kysymykseni on makroalueista. On totta, että tämä on politiikkamme pääkohta. Haluaisin kuitenkin selkeästi todeta, että me emme halua, että makroalueet kattavat Euroopan. Kaikilla on jotain rajoilittävää toimintaa. Se voidaan hoitaa itse välineillä. Ja EPP ei halua tukea sitä, että makroalueita laajennetaan kautta Euroopan. Haluaisin kuulla tästä teidän näkemyksenne. Okay, the commissioner would like to, to respond. Komission jäsen, äh, haluatteko vastata nyt välittömästi? Ehkäpä he, teillä on tietoa herra Van Nistelroille ja sitten äh, jatkamme. Haluatteko vastata nyt välittömästi? Or, or... Niin, kyllä. Tai hetkin. Ehkäpä kuulemme ensin nämä koordinaattorien kysymykset. Ähm, eli seuraavaksi rouva Kreel. Sydämelliset Kiitokset. Minulla olisi kaksi lyhyttä kysymystä. Olen hyvin iloinen siitä, että meillä näin suuri joukko operatiivisia ohjelmia on jo hyväksytty tähän mennessä. Ja kysyisinkin, että onko jäsenvaltioita, joita operatiivisia ohjelmia ei vielä ole hyväksytty, tai jos ne on hyväksytty vain harvoja, eli onko maita, joilla on erityisiä ongelmia. Toinen kysymykseni, miten tulevaisuudessa Joust, vakaussopimuksen joustavuuden tulkinta toteutuu Äh, mehän parlamentissa Lambert ja minä käsittelimme, neuvottelimme tämän yleisasetuksen suhteen. Pyrimme äh, saattamaan käytäntöön tällaisen niin kutsutun kultaisen säännön, jossa itse asiassa mm, sanottiin juuri sama kuin mikä komission tulkinta käsittääkseni on, mutta minä mm, olen ihan vielä selvillä siitä, että miten tämän on tarkoitus toimia. Siis toimiiko tämä niin, että kun kellä ei ole mitään sanaa valtaa. No hieno homma tosiaan, mehän tätä pyrit, pyrit, pyrimme kyllä estämään. Mutta miten tämä siis käytännössä on tarkoitus toteuttaa? Kiitos. Kiitoksia. Ja nyt ESER-ryhmästä eh, rouva Tomasic, olkaa hyvä. Um, Kiitoksia. Meillä on uusia jäsenvaltioita, jotka eivät vielä ole löytäneet paikkaansa tai niiden hallitukset eivät ainakaan kykene houkuttelemaan paikalle eurooppalaisia rahoja tekemällä yhtään mitään. Nämä maat koituvat taakaksi Euroopan unionilla. Voisiko komissio keksiä tavan, jolla se voisi tuuppia näitä uusia jäsenvaltioita, jotta ne hoitaisivat tehtävänsä Kiitoksia sitten ALDE-ryhmästä herra äh, Miltenburg. Kiitoksia. Puhun myös lyhyesti. Ensin haluan toivottaa tervetulleeksi komissaarin toivottavasti näemme tulevina vuosina teitä usean. Tämä on hyvä alku hyvälle yhteistyölle, sanoisin. Sitten kysymykseni. Te itse puhuittekin, että nyt on hitaasti lähty liikkeelle näissä ohjelmissa. Olemme vielä vuoden jäljessä aikataulusta oikeastaan. Miten te aiotte niissä maissa, joissa vielä on ongelmia, mitä tulee käyttö taseeseen, että rahat, jotka on käytettävissä, niin sitten myös tulevina vuosina se investoidaan myös. Sitten toinen kysymys, jos katsotaan taaksepäin tätä prosessia, tehän mitä vielä pitkään ole ollut komissaarina, niin tietysti olette varmaan jo oppineet hiukan aikaisemmasta ja komissiotyössänne. Mikä nyt on kaikkein tärkein oppi tulevaisuuden varalle niin, että kun valmistellaan tulevaa ohjelmakautta, niin että me jälleen joudu tähän toistaan, itseään toistavaan historian tarinaan ja tulee jälleen näitä viivästymisiä. Joskushan pitäisi ryhtyä tähän työhönkin. Miten aiotte estää, että jäsenvaltioissa ja ensimmäisiä merkkejä, mitä minun tulee, on jo tullut, ja se on aika huolestuttava, täytyisi kontrolloida todellakin, tehostaa jälkikäteen, kun on annettu eurooppalaisia varoja käyttöön ja käytetään eurooppalaisia rahoista. Me puhumme paljon usein hallinnoista puolesta, se on todella tärkeää, mutta mielestäni aivan erityisesti mitä tulee pk-yrityksiin, on todellakin tärkeää, että meillä on myös tällainen luottamus syntyy, etteikä vain kontrolloida ja valvota, joka oikeastaan perustuu epäluuloon. Ja vielä viimeinen kysymys, komissaari. Mitä tulee tähän kaupunkiagendaan, urbaaniagendaan ja minkälaisia poliittisia sitoumuksia teillä on, että todellakin voidaan vahvistaa kaupunkiulottuvuutta Euroopan politiikassa. Siinä kaikki tähän mennessä. Kiitos. Kiitoksia sitten herra Omarji. Hyvä Puheenjohtaja, kiitoksia. Hyvä komission ja sen kiitoksia siitä, että tulit tänne paikalle. Minulla on tiettyjä kysymyksiä esitettävänä teille aikataulusta. Te annoittekin niihin jo vastauksia ja minusta nämä Euroopan komission tekemät toimet ovat erittäin hyviä, joiden avulla on pyritty vahvistamaan mahdollisimman paljon erilaisia ohjelmia ennen viime vuoden loppua. Komission antamien lukujen pohjalta noin 220 miljardia on vielä vahvistamatta ja kaikki tämä täytyy tehdä yhteistyössä Euroopan neuvoston kanssa, jotta voitaisiin välttää hankalat yllätykset monivuotisen rahoituskehyksen muutoksessa. Kun puhutaan operatiivisista ohjelmista, minun mielestäni olisi tärkeää meidän valiokunnallemme saada käyttöönsä erilaisia investointivaihtoehtoja, joita on toteutettu alueilla eri ohjelmissa, jotta voisimme tietää sitten loppujen lopuksi, mitä tavoitteita kohti uudet ohjelmat ovat suuntautuneet vuosille 2014-2020. Toinen kommentti, jonka haluaisin esittää, koskee Junckerin investointisuunnitelmaa. Tehän tiedätte, että hyvin usein yksityispuoli haluaa ottaa vähän riskejä, haluaa suunnata investointinsa kohti suuria pääomia ja suuria alueita Euroopassa. Kuitenkin tästä huolimatta on erittäin merkittäviä tarpeita myös kehittymättömämmillä alueilla Euroopassa. Ja kysymys onkin, mitä komissio voisi tehdä, jotta se voisi suunnata näitä investointeja hankaluuksissa oleville alueille. Ja varsinkin, jos otetaan huomioon nuoret, tämä nuorisotakuu järjestelmä varmasti voisi myöskin antaa tietyt takeet nuorisolle tällä alueella eurooppalaisessa puitteistossa, joka siis kehottaa investoimaan. Mehän olemme kaikki seuraaneet eurooppalaista toimintaa. Ja toivottavasti tässä suhteessa komissiokin voisi antaa oman panoksensa, jotta näiden alueiden hankalassa asemassa olevat nuoret eivät joutuisi uhrautumaan tässä suhteessa. Ja kolmas kysymys, jonka jälkeen päätän, on se, että mikä komission tavoitteena on, kun se pyrkii aktivoimaan eurooppalaisen syyttäjäviraston toimintaa. Se on tärkeä kysymys, jota voitaisiin palauttaa uskottavuus, varsinkin kun katsotaan varojen käyttöä. Thank you. Kiitoksia. Sitten Roa Vana, haluatteko käyttää puheenvuoron? Kyllä. Sydämelliset kiitokset, rova puheenjohtaja, ja tervetuloa minunkin puolestani valiokuntaamme ja kiitos äh, antamistanne tiedoista. Minulla olisi teille kysymys äh, liittyen näihin investointisuunnitelmiin tai oikeastaan kohesiopolitiikan rajoituksiin äh, investointisuunnitelmien kautta. Miten aiotte estää sen, että investointipolitiikat lähtevät eri suuntiin tai että syntyy tällainen rinnakkainen kohesiopolitiikan todellisuus, joka kuitenkin kuitenkaan ei ole sidottu sen sääntöihin. Viime vuosinahan on tehty yhdessä täällä regissä työtä sen suhteen, että kohesiopolitiikka nivotaan rakennerahastoihin kestävien sääntöjen ja ilmastopolitiikan Eurooppa 2020 sääntöjen perusteelta. Meillähän on kohesiopolitiikassa nyt tiettyjä periaatteita, kuten kumppanuus periaate tai alueellisten ja paikallisten toimijoiden sekä kansalaisyhteiskunnan mukaan ottaminen ja että näin saataisiin aikaan todellista eurooppalaista lisäarvoa kohesiopolitiikan alalla ja samoin synnytettäisiin alueellista kohesiota. No uusissa investointisuunnitelmissa, jotka tulevat voimaan tähän uuteen investointirahastoon perustuen ei löydy näitä sääntöjä. Eli voiko käydä niin, että syntyy kaksi rinnakkaista investointipolitiikkaa, joilla on hiukan eri säännöt, ja sanon tämä nyt hiukan kärjistetysti, niin että ähm, äh, tässä köyhät jäävät kärsimään äh, ja näin rikkaat hyötyvät enemmän ja näin todella alueellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus kärsivät. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten Rouva D'Amato. Buonasera. La ringrazio per essere qui, probabilmente per essere stata già Europa. Kiitoksia siitä, että tulitte tänne tänään. Olen varma, että tiedätte entisenä meppinä, miten tärkeää on se, että meillä on säännöllinen yhteys teidän kanssanne täällä valiokunnassa. Haluaisin kysyä ohjelmista, joita vielä ei ole hyväksytty Italian kohdalla. ei sen puolen, että haluaisin keskittää huomioni tähän maahan, joka on juuri ollut puheenjohtajavaltiona, vaan tämä on tärkeää koko Euroopalle. Ja meidän täytyy varmistautua siitä, että vastuu kannetaan, kun puhumme vastuusta, joten täytyy ottaa huomioon ei pelkästään komissio, vaan myös kansalliset hallitukset ja alueviranomaiset kaikki, jotka ovat erittäin kiinnostuneita siitä, että voidaan hyödyntää eurooppalaisia varas- rahastoja alueiden hyväksi. Tässä mainittiin hallinnollinen apu, joka voidaan antaa jäsenvaltioille, jotta ne saavat paremmin käyttöön varansa. Ehkä voisitte kertoa siitä yksityiskohtaisemmin. Kiitoksia. Tässä kuulimme poliittisten ryhmien koordinaattorien kysymykset ja näin. Rouva Kretsu, jos mahdollista, vastatkaapa kaikkiin näihin kysymyksiin. Olkaa hyvä. Thank you for your questions. So, first of all about... Niin, ensinnäkin maksujen viivästymisestä haluaisin totea, todeta, että miten tärkeää se on ja miten kiireellisesti tämä asia täytyy ratkaista. Ja kuten sanoin tässä puheessa, niin minusta meidän täytyy tehdä kaikkemme tässä suhteessa, mutta meillä on ollut komissaari Georgievan ja budjetti- ja regiopääosastojen pääjohtajan kanssa yhteinen kokous, jossa on keskusteltu siitä, millä tavalla voitaisiin hoitaa nämä mm, maksamattomat maksuvaateet. Mutta kuten totesin, me olemme kyenneet vakauttamaan tilanteen. Tämä on lumipaloefekti, joten meillä on tämä 90 miljardia. Tämä on se sama lukumäärä, joka meillä oli marraskuussa, joka on nyt myös tammikuussa. Kuten tiedätte, maaliskuussa 2015 ajoimme sitten tarjota jotain yleisluontoisia katsauksia tähän, kun tämä yleiskuva on valmistunut pääpoliittisilta aloilta. Mutta käsittääkseni kolmen toimielimen täytyy myöskin ottaa käyttöön tällainen suunnitelma, että voitaisiin vähentää näiden maksamattomien maksujen määrää suhteessa tähän vuoden 2007-2013 ohjelmaan. Tämä on kuitenkin erittäin tärkeä kysymys ja voin vakuuttaa teille sen, että te saatte kahden viikon sisään nämä tiedot. Minulla lukuja ei ole maakohtaisesti, mutta voin vakuuttaa teille sen, että yksikköni ja regiopääosasto tarjoaa tämän niin voidaanko se saada seuraavan kahden viikon sisään, sanoo Van Nistelrooy, että saisimme tämän tiedon. Kiitoksia vain kovasti. Makroalue kysymys ja siihen liittyvä strategia. Minun näkemykseni on hieman toisenlainen kuin teidän ja muiden komissiossa. Sillä minä kovasti pidän makroalueellisesta strategiasta – olen juuri käynnistänyt Adrian ja Ionian alueen, meren alueen makroaluestrategian. Ja tämä on ollut poliittinen päätös. Ja seuraavan viiden vuoden ajan meillä on moraalinen velvoite luoda puitteista, jotta myös muut kuin jäsenvaltiot ovat mukana. Nämä ovat erittäin tärkeitä työkaluja. Ja jos voin vaihtaa romaniaksi. Um, so, sunt, uh, sunt convinsă. Eli olen aivan vakuuttunut siitä, että ne jäsenvaltiot, jotka eivät ole osa Euroopan unionia, käyttävät tätä makroalueellista strategiaa, jotta ne voivat tunnistaa ratkaisuja hyvien käytäntöjen vaihdon perusteella. Meillä on esimerkiksi Adrianmeren ja Jooniameren alueella ja Kreikan ja Italian alueella. Näissä maissa on suuri matkailukokemus. Tätä kokemusta nyt jaetaan sitten Bosnian ja Herzegovinan ja Montenegron. Tämän avulla voidaan löytää ratkaisuja, jotta voidaan saada yhteistyötä myös sellaisten, jäsenval- eh, sellaisten valtioiden välillä, jotka eivät ole Euroopan unionin jäsenvaltioita. Meillä on myös Baltian makroalue, Tonavan alue. Ja kuten totesin, Adrian Ionianmenen alueella on myöskin käynnistetty juuri uusi hanke. Ja Neuvostosuotteiden mukaan nyt myös käynnistetään Alppien kattava strategia. Olen täysin vakattunut siitä, että jos jäsenvaltiot kykenevät tunnistamaan ratkaisuja ongelmiinsa, sillä aluepolitiikka on enemmän kuin vain rahaa. Olette varmaan samaa mieltä siinä, että on paljon maita, joissa tätä rahaa ei ole kyetty käyttämään, koska siellä ei ole hallinnollista kapasiteettia sen hallinnoimiseksi. Eli Totean vielä kerran, että on erittäin tärkeää löytää ratkaisuja näiden jäsenvaltioiden välillä. Ja palaan sitten myös toiseen kysymykseen ja vaihdan Englantiin. Meillä tietysti on jäsenvaltioita, joissa täytäntöönpanoaste on matala. Ja kuten tiedätte, makroalueellinen strategia on yksi tapa toimia, mutta kaikkein tärkein on kuitenkin tämä task force joka nyt ollaan, jota ollaan luomassa. Meillä on kahdeksan jäsenvaltiota, jossa absorptiotaso on alle 60 prosenttia. Olemme sanoneet, että teemme kaikkemme, jota voidaan näitä jäsenvaltioita auttaa, mutta kuten tiedätte, on myös erittäin tärkeää se, että molemmat osapuolet ponnistelevat muussa tapauksessa emme onnistu. Ja joskus on vaikea ajatella, että 11 kuukauden ajan voitaisiin onnistua tekemään sellaista, joka ei onnistunut seitsemän vuoteen. Mutta voitte luottaa minuun, me teemme kaikkemme tässä suhteessa. Asiantuntijakäynnit on jo aloitettu toisista pääosastoissa Slovakia, Unkari olivat tässä alussa. Nämä jäsenvaltiot siis esittävät toimintasuunnitelmansa jokaiselle jäsenvaltiolle ja olen pyytänyt pääosastoa hyödyntämään teknistä tukea, jotta voitaisiin esimerkiksi ottaa ihmisen voimavaroja enemmän käyttöön näissä kahdeksassa yksikössä, jotta tehdään sitten parhaamme sen suhteen, että voidaan auttaa Joka tapauksessa haluaisin muistuttaa siitä, että maksamattomat maksut tässä eivät ole vaikuttaneet kuinkaan, kuitenkaan yhtään uusien ohjelmien aloittamiseen. Pyrimme päättämään 2007-2013 kauden mahdollisimman hyvin ja aloittamaan seuraavan kauden mahdollisimman hyvin. Ja eriytämme toisistaan, jotta uusiin ohjelmiin ei vaikuteta. 2014-2020 kaudella. Kun sitten puhutaan joustavuudesta, kuten tiedätte, olemme edellisessä komissiossa hyväksyneet tämän älykkäämmän sovelluksen, joka koskee vakaus- ja kasvupakettia. Ja tietysti olemassa olevan asetuksen puitteissa mielestäni kuitenkin on tärkeää, että nämä suuntaviivat tunnistavat aluepolitiikan erityispiirteen vakaus- ja kasvupaketin pohjalta. Ja jotkut jäsenvaltiot, kuten totesin, ei jäävät tämän budjettivajeen laskeman ulkopuolelle, mikä mielestäni on hyvin tärkeää tavallaan tämä investointilauseke vaikuttaa tähän myös tulevaisuudessa. Ja sitten kysymyksiä jälleen uusista jäsenvaltioista. Se oli erittäin hankala kysymys. Minusta jäsenvaltiot eivät ole taakka. Jotkut niistä ryhtyivät täytäntöönpanemaan hyvin myöhässä vaiheessa. Oikeastaan tämä koski useimpia jäsenvaltioita. Ne aloittivat siis myöhään, joten en nyt tässä suhteessa olisi niin jyrkkä. Mutta kuten sanoin, me loimme tämän Task Forcein täytäntöönpanoa varten. Ja tämä toimintajoukko joka toimii jokaisessa jäsenvaltiossa, on hyödyllinen. Ja näin ollen lähetimme tällaisia pääosastoltamme, regiopääosastolta joukkoita kaikkiin jäsenvaltioihin, jossa täytäntöönpanojen aste on alle 60 prosenttia. jotta voitaisiin löytää tapoja nostaa täytäntöönpanoastetta. Kuten totesitte, jos verrataan tätä vuosiin 2007-2013, niin olemme jo kyenneet näkemään jonkun verran huomattavaa menestystä, sillä 63 prosenttia on ollut täytäntöönpanoaste operatiivisista hankkeista, ja sama vaiheessa edellisessä, edellisessä kaudessa tuo taso oli vain 15 prosenttia. Tämä siis uusista jäsenvaltioista. Sen jälkeen vastauksena Alden kysymykseen. Miten voimme oppia asioita ja millä tavalla aiomme tulevaisuudessa tehdä niin, että voimme välttää sellaisia tilanteita, jotka ovat huolestuttavia. Kun puhutaan valvonnasta, voit olla varmoja siitä, että tarkastuksia tehdään, niitä järjestää Komissio niitä järjestää jokaisessa jäsenvaltiossa. Kaikki nämä laittomuudet, jotka on löydetty, ne olisi kyetty välttämään, jos jäsenvaltiot olisivat toimineet nopeammin. Joka tapauksessa meillä on erilaisia tapoja järjestää valvonta, katsoa sitä, millä tavalla rahat on käytetty ja katsoa, onko kaikki ehdot täytetty. Toisaalta meillä on taas tämä poliittinen puole. Kysymys on siitä, että ovatko nämä lainsäädännön vaatimia ehtoja ja onko loogisesti katsoen tämä osa näitä kriisistä johtuvia hankaluuksia. Katsotaan esimerkiksi vaikka pitettyä golfkenttiä tai kampaamoita – ja niin edelleen. Mukaan lukien jopa Espanjassa on käyty keskusteluja golfkentästä tätä ohjelmakautta vuodesta 2006 lähtien. Ja minä kykene vastaamaan näihin investointeihin, se ei ollut minun vastuullani, mutta tulevaisuudessa meillä on vastuulla luoda juuri niitä hankkeita, jotka puolestaan sitten luovat lisää työpaikkoja ja kasvua. Meillä on myös esitetty pyyntöjä, että ei rakennettaisi enää alue lentokenttiä, koska esimerkiksi Puolassa on ollut tilanteita, jossa investointeja on tehty miljarditasolla, jotta saataisiin 10 tai 20 000 matkustajaa per viikko tuonne lentokentälle. Ylistöltä voimme todeta, että me emme tällä hetkellä tiedä, mitä jäsenvaltiot haluavat ota mukaan tähän innovointi- ja tutkimusotsikkoon. Mutta voin todeta, että me emme enää hyväksy sellaisia investointeja, joita aikemmin nimitettiin tällaiseksi epäilyttäväksi investoinneiksi. Tietoita yksityispuolen ehdotuksista voidaan ottaa huomioon ja voidaan rahoittaa niitä myös julkisilla eurooppalaisilla varoilla. Toistan sen, mitä sanoin tuossa alustuksessa, niin meidän Tavoitteenamme on pyytää jäsenvaltioita tekemään tarvittavat toimenpiteet, jotta voitaisiin saada laadukkaita hankkeita vuosille 2014-2020. Tämä on konkreettinen ero ja olen täysin tietoinen siitä, että tässä äh, saamme nyt aikaiseksi myöskin tämän järjestelmän, jonka avulla voidaan saada aikaiseksi aivan erilaiset tavoitteet. Ja sitten kysymys, joka koskee operatiivisia hankkeita. Aivan kuten juuri totesin, me haluaisimme myös oppia jäsenvaltioiden puolelta, mitkä ovat ne investoinnit, joita on tarkoitus tehdä vuosille 2014-2020. Ja mitä nopeammin saamme näitä yksityiskohtia, niin tietysti sitten tekin saatte täällä Euroopan parlamentissa täällä valiokunnassa ne kaiken tiedon. Kaikkien näiden investoinnin täytyy olla osa tätä temaattista toimintaa, jonka te neuvostona olette hyväksyneet, jonka olette hyväksyneet tähän lainsäädäntöön. Ja totesin juuri, että kohdassa innovointi ja tutkimus, meillä täytyy olla pelkästään innovointeja ja tutkimusta, ei muuta. Kuten totesitte, nuoret ovat prioriteetti, mutta valitettavasti aluepolitiikassa – Meillä on koko tämä rakenteellinen puoli. Kuitenkin meidän täytyy luonnollisestikin harmonisoida ponnistuksemme sosiaalipolitiikan piirissä niin, että voimme saada aikaiseksi yhteisiä hankkeita, joiden tavoitteena on nimenomaan kohdistua nuoriin. No sitten hankalissa tilanteissa olevat nuoret. Te tiedätte, että kahden viikon kuluttua olen osallistumassa ultraalueiden vuosikokoukseen. Ja siellä käydään yksityiskohtaisesti näiden äärialueiden ongelmia läpi. Me emme saa niitä unohtaa ja meillä on erityisiä toimenpiteitä, jotka kohdistuvat nimenomaan näihin alueisiin. Sitten Junckerin investointisuunnitelma Tässä on tarkoituksena se, että otetaan käyttöön myös rakennerahastot ja tarkastellaan erilaisia hankkeita, jotta nähtäisiin, että voidaanko rahasto käynnistää, jotta sitä voitaisiin hyödyntää. Joka tapauksessa tämä strategisten investointien rahasto täydentää meidän omia rahastojamme aluepolitiikan alalla. On erittäin tärkeää tietää, että Tämä on tärkeässä osassa meidän suunnitelmassamme, mutta tämä oli toinen kysymys. Edustaja Vanalta maantieteellisestä kiintiöstä. Tämänhetkisessä lainsäädännössä sitä ei ole Junkerin suunnitelmassa, mutta siitä kannattaa kyllä keskustella Euroopan parlamentissa mielestäni ja katsoa sitä, millä tavalla ja kiinnittää siihen selkeää huomiota, jotta nämä investoinnit, kuten totesitte, eivät laajenna niitä eriarvoisia tilanteita, joita nyt on jo olemassa. Toiseksi henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että me tarvitsemme keskustelua, että pitäisi katsoa sitä, tarvitaanko todella näitä maanakirjallisia kiintiöitä investointeja varten. Tällä hetkellä, kuten tiedätte, Meillä on tämä ensiksi tullut e, sääntö, jossa e, ensimmäiset saavat nämä palvelut ennen muita. Ja luonnollisestikin tätä lainsäädäntöä sitten hyväksytään vasta parlamentissa käynyt keskustelun jälkeen. Ja minä pyytäisin tätä komission nimissä toimimaan niin, että tästä lainsäädännöstä, joka koskee Junkerin e, suunnitelmaa olisi valmis viimeistään kesäkuun mennessä, jotta voidaan sitten aloittaa työt kesän aikana. Joka tapauksessa olette nähneet, että meillä on sellainen keskus, joka valitsee hankkeet, joka myöntää teknisen avun jäsenvaltioille, jotta nämä jäsenvaltiot tietäisivät tarkkaan, millä tavalla voidaan saada aikaiseksi vakaita, vakavasti otettavia hankkeita, joita voidaan hyödyntää tässä strategisten investointien rahastossa. Edustaja Dematon kysymys Italiasta, niin kyllä Kalabrian, Sisilian ja kampanjan alueella on ongelmia. Nämä ovat niitä kolme aluetta, jotka ovat tärkeitä operatiivisissa hankkeissa. Nyt olemme val- tarkastelemassa näitä eri hankkeita. Katsomme sitä, miksi näin paljon viivästystä on ollut. Se johtuu siitä, että alueellisella hallintopuolella ja koordinointipuolella kansallisella puolella on ollut viiveitä. Jos ymmärsin oikein, niin vuosina 2007-2013 kyseisten hankkeiden kohdalla yhteisrahoituspuoli on ollut 50-50, mutta koska tuottavuus ei ole ollut riittävä, niin tuota yhteisrahoituspuolta on laskettu 25 prosenttiin ja luonnollisestikin jokainen jäsenvaltio itse määrittelee nämä määrät, mutta kansallisen alueellisen puolen koordinaation koordinaatio tapahtuu liian myöhään ja siitä syystä meidän täytyy löytää ratkaisu näille alueille. Ja olen vakuuttunut siitä, että me Euroopan unioni olemme tehneet paljon ponnistuksia viime vuosien aikana. Miljardeja euroja on suunnattu alueelle Etelä-Italiaan, mutta jotka eivät ole tuottaneet talouskasvua, jotka eivät ole saaneet aikaiseksi työpaikkoja. Juuri tästä syystä olen sitä mieltä, että tämä työryhmä sen tulee tarkastella tätä erityistilannetta nyt tämä Mezzogiornon alueen tilannetta sillä. Silloin kun saadaan aikaiseksi tuloksia, tehdään ponnistuksia, niin on nähty, että muualla Euroopassa nämä erot pien, pienenevät. Miksi Itä-Eurooppa nyt on jäljessä. Siitä syystä, että ne käynnistivät toimet vasta paljon myöhemmin historiallisista syistä, mutta ne ovat saaneet hyötyä teknistä avusta ja tulokset ovat olleet hyviä. Siitä syystä tämä Etelä-Italian tilanne on asia, jota täytyy katsoa vielä syvällisemmin, yksityiskohtaisemmin, jotta voitaisiin nähdä, mistä tämä ongelmat ovat aiheutuneet. I think you tried, yes. Kyllä, te todella yritätte vastata kaikkiin kysymyksiin Ja ehkäpä vielä sitten äh, herra Balkarsel, varapuhemies, sekä Polcek, äh, valiokunnan varapuheenjohtaja, sekä herra Franco Lopez. Sopiiko muille, että vielä nämä kolme kysymystä kuullaan ja varmaan sitten ehditään ajoissa. Herra Valkarsel ensimmäisenä, olkaa hyvä. Kiitos. Kiitoksia rouva puheenjohtaja, rouva komission jäsen, oikein hyvää iltapäivää. Haluan kiittää teitä niin puheenvuorostanne kuin rehellisyydestännekin ylipäätään työssänne. Te ette ole vältellyt hankaliakaan kysymyksiä ja minun mielestäni tästä teille kyllä hatun nosto. Te todella huolehditte asioista erinomaisella tavalla. Pari kysymystä ja huomioon. No, itse asiassa herra Van Nisteroi tuossa asiasta kysyikin. Hän viittasi näihin viivästyneisiin maksuihin ja te viittasittekin tähän. Ja minä olen ollut äärimmäisen tyytyväinen siihen, että viittasitte avoimiin oviin. Mielestäni on äärimmäisen tärkeää, että parlamentti ja komissio, eri pääosastot sekä tietenkin myös muut tahot ottavat huomioon myös alueiden komitean kannat. Niin kuin tiedätte, tällaiset konferenssit on järjestetty ihan 12. 5. 15.10. että myös kansalaiset ovat investointien ja kasvun kumppaneita ja mielestäni oli todella hienoa, että te ja ennen kaikkea te ja komissio olitte osana tähän avointen ovien toimintaan 800 ihmistä, lähemmäs tuhatkin kaiken kaikkiaan tähän osallistui. Kiitoksia. Ja sitten herra Polček voi esittää kysymyksen Lyhy- lyhyesti. Já bych se chtěl zeptat paní komisařky k těm finančním nástrojům. Kiitoksia. Ehm, komission jäsen kysymys liittyen näihin rahoitusvälineisiin, joita komissio esitteli viime lokakuussa. Ehm, tässä on tulossa rahoitusvälineiden päällekkäisyyttä ja kysyisinkin teiltä, että mitenkä tämä päällekkäisyys on operatiivisissa ohjelmissa, jotka suurimmalta osiltaan on jo hyväksytty, tarkoitus toteuttaa. Eli miten tämä mm, rahoitusvälineiden tuplaaminen heijastuu ihan konkreettisiin operatiivisiin ohjelmiin. Ja rouva komission jäsen, toivottavasti teillä on ensi kerralla sitten joka enemmän aikaa, että muutkin kollegat pääsevät äh, kysymään. Ja sitten Blanco Lopes, olkaa hyvä. Kiitoksia rouva komissaari, minä kiitän teitä myös tiedoista, joita annoitte näistä maksamattomista, maksamattomista laskuista. Mutta sanoisin, että kun yhden asian näistä, tämä on perintöä, minkä tämänhetkinen komissio on perinnyt, emmekä voi nyt vaatia kovin tiukasti, että kahden kuukauden aikana hän ratkaisisi sen, mitä ei ratkaistu vuosien aikana. Näin ollen pyytäisin nyt hiukan maltillisuutta EPPn jäseniltä. Tuntuu siltä, kuin tämä olisi ihan uusi ongelma, joka johtuu tämänhetkisen komission jäsenen työstä. Nyt sitten haluaisin kiittää näistä tiedoista ja haluaisin tarttua yhteen minua huolestuttavaan kysymykseen, jota tekin käsittelitte. Tässä on kyse siitä, että on ongelmia maissa, jotka juuri tarvitsevat investointeja johtuen siitä, että eivät ole kuitenkaan täytän, käyttäneet kaikkia investointivaroja vastaavalla kaudella. Ja olisikin varsin kielteistä, että menettäisivät nämä investoinnit, joita kohesiopolitiikka kuitenkin tarjoaa EU-sta silloin, kun juuri monet näistä maista ovat niitä, jotka eniten näitä varoja tarvitsevat, erityisesti Etelä-Euroopassa. Haluaisinkin nyt tietää, millä tavalla komission jäsen aikoo ehkä viittasittekin tähän, auttaa näitä maita, jotta ne voisivat kehittää näitä vireillä olevia investointeja ennen kuin lopullisesti ohjelmakausi päättyy. Thank you very much. Uh... Kiitos, kiitos oikein paljon parhaat kollegat. Minulla on täällä vielä kymmenen pu- nimeä kymmenen puheenvuoropyyntöä, mutta valitettavasti aika ei ole kylliksi, joten äh, pahoitteluni lupaan, että huomenna alamme jo järjestelyt seuraavan keskustelun suhteen. Katsotaan, milloin komission jäsen saadaan kutsuttua uudelleen valiokuntaan. Aivan ilmeistä on, että kysyttävää on paljon, aiheita on koko joukko ja toivottavasti meillä on mitä pikimmin mahdollisuus tavata komission jäsentä uudelleen. Joten olkaa hyvä, ehkäpä voitte nyt vastata. Kiitoksia. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin nuo lokakuun avointen ovien päivät luonnollisesti tämä tulee olemaan äärimmäisen tärkeä tilaisuus aluepolitiikalle ja yhdessä alueiden komitean ja Euroopan parlamentin sekä tietenkin sen regivaliokunnan kanssa tulemme osallistumaan tilaisuuden järjestelytöihin. Tärkeää on, että viestintää sujuu hyvin tämän tärkeän tilaisuuden suhteen. Aluepolitiikka on äärimmäisen tärkeä paikallisviranomaisille sekä kansalaisille, joten alueiden ääni on äärimmäisen tärkeä ääni. Olen muuten iloinen siitä, että niin monet regivaliokunnan jäsenet ovat kovasti kokeneita tällä alalla ja tarpeen se onkin, kun tätä työtä tehdään yhtäältä näin, mutta toisaalta niin kuin olen todennut tavatessani alueiden komitean edustajia, niin meidän täytyy luonnollisesti olla yhteydessä paikallisviranomaisiin sekä myös paikallisiin kansalaisjärjestöihin. Sekin on äärimmäisen tärkeää. Brysselissä kahden viikon aikana järjestetään koko joukko tapaamisia eri edustajien välillä. Tästä tilaisuudesta tulee varmasti äärimmäisen tärkeä ja tietenkin meidän on sitä kaikkien yhdessä myös valmisteltava. Sitten kysymys rahoitusvälineistä. Tosiaan olen käynnistänyt tällaisen uudelleen lanseerauksen näiden välineiden suhteen yhdessä Äh, investointipankin kanssa käynnistämme tällaisen teknisen avun alustan äh, yli 400 hallintoviranomaista kaikista eri jäsenvaltioista on kutsuttu. Äh, samoin komission edustajat sekä investointipankin edustajat Äh, tulevat kuulemaan, mitkä uudet säännöt ovat rahoitusvälineen suhteen voimassa, koska tiedätte, että 2007-2013 ohjelmakautena rahoitusvälineitä saattoi käyttää vain sellaisiin interventioihin, jotka liittyivät äh, ympäristöön taikka äh, kaupunkialueiden kehittämiseen, mutta nyt 2014-2020 kaudella rahoitusvälineitä voidaan käyttää myös muihin infrastruktuurihankkeisiin. No, ajatellaan vaikkapa veden puhdistamista, kierrättämistä, myös liikennettä ja niin edelleen. Eli rahoitusvälineet ovat entistä parempia ja jäsenvaltioiden tulee nyt sitten huolehtia omasta tontistaan, eli tarkastella esimerkkejä muista jäsenvaltioista. Rahoitusvälineet Espanjassa, Maltalla ja Ranskassa ovat kaikkein parhaiten käytettyjä investoitua euroa kohti luodaan kolme, jopa neljä euroa. Ja se on juuri näiden rahoitusvälineiden tarkoitus. Tämä ää, tällainen moninaistamisvaikutus, ää, jonka tietenkin tulee tulla reaalitalouden hyödyksi. Mielestäni eh, kyllä monet jäsenvaltiot eivät eh, käytä näitä mahdollisuuksia hyödykseen, mutta kyllä meillä on eh, myös erittäin selkeitä tilastotietoja siitä, että rahoitusvälineet todella luovat konkreettisia tuloksia ja konkreettista hyötyä, kun niitä oikein käytetään. Ja sitten todella on löydettävä ratkaisu käyttämättömien varojen kysymykseen. Meidän on tehtävä parhaamme, mutta minähän jo kulmistilaisuudessanikin totesin, että tämä ei ole itse asiassa alue, politiikasta vastaavan komission jäsenen toimivaltaa, vaan pikemminkin budjettivastuullisten toimivaltaa ja komission jäsen Georgievan kanssa olenkin asiasta jo keskustellut ja budjettipääosaston tulisi nyt katsoa, miten ongelma saataisiin ratkaistua. Tietenkin Euroopan parlamentin budjettivaliokunta voi olla tässä työssä mukana. Tämä on sellainen ongelma, joka tulisi aluepääosaston ja budjettipääosaston välillä yhteistyössä ratkaista. Sitten tuo Junckerin investointisuunnitelma, ihan niin kuin te, minäkin toivon, että nämä investoinnit ennen kaikkea tulisivat vähiten kehittyneiden jäsenvaltioiden hyödyksi, hyväksi. Ja Euroopan parlamentista nyt sitten riippuu, minkälaista tämä lainsäädäntö tulee sitten viime kädessä olemaan. Ja lainsäädännöstähän ja säännöistä sitten investointiohjelmat ovat riippuvaisia, mutta joka tapauksessa ylimääräiset tai lisävarat, jotka investointirahaston voivat tulla. Ja Euroopan parlamentilla on äärimmäisen keskeinen rooli tässä keskustelussa. Kiitos. No niin, kiitoksia komission jäsen. Tämä oli tämän päivän keskustelumme teidän kanssanne. Kiitoksia siitä, että tulitte vieraksemme ja kiitoksia kaikista tiedoista, joita teiltä saimme. Ja mm, te lupasitte todella välittää meille kaikki tiedot tästä maksu äh, viivästyksestä ja äh, sen maantieteellisistä ulottuvuuksista ja mitä pikimmin sitten äh, seuraava kokous. Kiitoksia ja toivotan teille kaikkea hyvää ja menestyksekästä vuotta. Kiitos.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 Okay, colleagues, may I ask you to take your seats? No niin, kollegat, istukaapa paikallenne. Please. Can we continue with the agenda? Sopiko, että jatkamme nyt äh, esityslistan käsittelyä ei näytä sopivan. Thank you very much. Please take your seat. No niin, kiitoksia. Istukaapa aloillenne. Jatketaan esityslistan käsittelyä ja ennen sitä puheenvuoro saa vielä herra Fannistelo, Nistelrooy, olkaa hyvä. Just for the procedure, eh? Kiitoksia vain menettelytavan kannalta. Nyt voimme olemme tyytyväisiä, että komissio on täällä paikalla ja kertoo paljon tietoa, varsin tärkeää, mutta meillä oli vielä kymmenen sen jäsentä, jotka halusivat puhua. Minä tiedän, että he olivat valmistelleet ihan erityisiä kysymyksiä, joten ollaan vähän niin kuin äh, jalkapalloottelussa niin ensimmäinen puolera on käyty, ja sitten kun komission sen tulee taka- uudestaan, niin sitten pelataan tämä toinen erä ja aletaan niistä jäsenistä, jotka olivat tällä listalla niin, että he saavat sitten tilaisuuden tehän sanottekin tämä, mutta haluan vielä korostaa tätä. Se oli hiukan ongelmana niillä, joilla oli kysymyksiä, jotka sitten saaneetkaan puheenvuoroa. Thank you. I already... Eh, kyllä, mainitsinkin jo, että alan äh, seuraavan keskustelun valmistelut äh, välittömästi vielä tällä viikolla. Ja nyt sitten komission jäsenen ohjelmasta ja valiokuntamme ohjelmasta riippuu, milloin tapaaminen saadaan järjestettyä, mutta joka tapauksessa lähikuukausina tulemme jatkamaan vuoropuhelua komission jäsenen kanssa – käsittelemään erityisaiheita ja me säilytämme tämän puhujalistan niiden suhteen, jotka kysymyksiä eivät saaneet tänään esitettyä ja palaamme sitten jatkaessamme keskustelua niin tähän puhujalistaan. Kiitoksia ja nyt siirrymme sitten esityslistalla seuraavaan kohtaan. Kyseessä on lausuntoluonnos. Työvälityspalvelujen eurooppalainen verkosto, liikkuvuuspalvelujen tarjoaminen työntekijöille ja työmarkkinoiden yhdentymisen tiivistäminen. Työntekijöiden vapaa liikkuvuus on Euroopan unionin perusarvo, yksi sisämarkkinoiden peruspilareista – Työllisyys- ja sosiaaliasian valiokunta on äh, kirjoittamassa lainsäädäntömietintöä komission ehdotukseen liittyen, mitä todella tähän työvälityspalvelujen eurooppalaiseen verkostoon tulee. Tarkoitus on parantaa työntekijöiden äh, palveluja liikkuvuuden alalla ja Regi on saanut tehtäväkseen äh, lausunnon valmistelun. Valmistelijamme on Rouva Danchila. Joulukuisessa kokouksessamme Rouva Danchila kertoi ensi ajatuksiaan. Tänään hän esittelee lausuntoluonnoksensa. Ehdotan, että määräaika tarkistusten jättämiselle on 12. päivä. Eh, korjaa. 30. tammikuuta perjantaina kello 12. Ja näin todella sitten äh, asia saadaan hoidettua ajallaan ennen äh, Emplin maaliskuista äänestystä. Sopiiko tämä? Juu. Eli siis määräaikatarkistus jättämiselle perjantai 30. tammikuuta kello 12. Yli 10 päivää siis aikaa tässä. 10 päivää. Joten Tämä ne kaikille, joten nyt äh, Rouva Dancila saa puheenvuoron. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, uh, dumneavoastră, cât și tuturor colegilor, Haluaisin kiittää teitä puheenjohtaja samoin kollegoita ja toivottaisin onnellista vuotta 2015. Joka ikinen päivä yli miljoona eurooppalaista ylittää rajoja EUn alueella maasta toiseen. Tähän voidaan vielä lisätä yli 7 miljoonaa kansalaista jotka vuonna 2013 tekivät työtä ja elivät jossakin muussa jäsenvaltiossa kuin alkuperämaassaan, joista 78 prosenttia oli aktiivisessa työelämässä ja eh, heillä oli työpaikka. Tämä on mahdollista. Euroopan kansalaiset voivat kerran vapaasti liikkua, etsiä työpaikkaa jostakin muusta Euroopan maasta ja voivat mennä sinne työhön ilman, että tarvitsevat työlupaa. Jos me tarkastelemme eurooppalaisia tilastoja, voimme nähdä, että kansalaiset lasten lukumäärä, jotka elävät muualla kuin kotimaassaan, on noussut noin 60 prosentilla vuoden 2005 jälkeen eri laajentumisten yhteyksessä vuonna 2004 ja 2007. Tämä edustaa kuitenkin vain 3,1 prosenttia eurooppalaisesta työvoimasta. Liik- muuttovirrat EUn sisällä ovat pienentyneet kolmanneksella johtuen kriisistä. Me voimme arvioida, että liikkuvuusvirrat kahden laajentumisen jälkeen ovat myötävaikuttaneet siihen, että BKT on noussut 15 EU-ssa noin yhdellä prosentilla vuodesta 2004-2009 Monilla jäsenvaltioiden alueilla voimme huomata, että edelleenkin puuttuu pätevää työvoimaa. On vaikea täyttää työpaikkoja, vaikkakin työttömyys on korkealla tasolla. Yli 25 miljoonaa eurooppalaista on työttöminä joista viisi miljoonaa on nuoria. Vielä lisäksi voidaan sanoa, että vapaiden työpaikkojen määrä vain on lisääntynyt 2009 loppupuolelta lähtien, erityisesti alueilla, joilla kasvu on nopeaa ja joissa panostetaan tietoteknologian, tie- televiestintään ja ekologiseen talouteen – mutta mitä tulee työvoiman liikkuvuuteen, tämä on ainutlaatuinen tilaisuus EU-ssa kaikille niille, jotka etsivät työpaikkaa. On tällainen ilmainen portaali, jossa annetaan tietoja, neuvoja, mitä tulee työelinoloihin kaikissa niissä maissa, jotka osallistuvat tähän. Ja tämä kaikki tieto annetaan 25 kielellä ja pyritään sovittamaan yhteen työn etsijät ja työnantajat, jotka ovat siis tietynlaista työvoimaa näiden pyritään kohdentamaan, auttamaan sektorita, joilla on vaikea löytää työvoimaa. Sitten on liikkuvuusohjelmia, jotka kohdistavat toimintansa erityisesti nuoriin nettisivulla käy neljä miljoonaa ihmistä joka kuukausi ja yli 50 miljoonaa yhteyttä on saatu aikaan työnantajien ja työnhakijoiden välillä ja voimme nähdä, että yli 150 tuhatta työpaikkaa syntyy ja täyttyy ja kuukaudessa myös huomattava määrä ja on satoja tapahtumia, jotka liittyvät työllisyyskysymyksiin Euroopassa. Tämän asetuksen myötä Euroopan komissio ehdottaa, että uudistettaisiin tätä EURES-verkostoa ja uudistuksen pitäisi pyrkiä lisäämään kumppaneiden määrää, jotka voivat tarjota liikkuvuuspalveluita tätä kautta. Tarkoituksena on myös vahvistaa yhteistyötä julkisen työnvälityspalvelujen ja yksityisten välillä, jotta voidaan kattaa kaikki avoimena olevat työpaikat. Tällä hetkellä nämä työpaikat edustavat 30-40 prosenttiin kokonaistyöpaikoista. Euroopan parlamentti haluaisi, että EURES verkostoa voitaisiin vielä kehittää ja harmonisoida sen kanssa, miten yhteiskuntakin kehittyy, mutta komission ehdotuksen mukaan ei tule oikein selväksi, minkälaiset voimasuhteet ovat koordinoinnin yhteistyön välillä. Ja näin me emme vielä tiedä, mikä rooli työmarkkinaosapuolella tulee olemaan. Vielä lisäksi komission ehdotuksessa ei ollenkaan viitata yhteistyöhön Sveitsin, Norjan, Liechtensteinin kanssa kuitenkin ovat euroskumppaneita ja osallistuvat jo yhteiseen toimintaan kaikissakin EU-jäsenvaltioissa. <laughs> EURES-toimivaltuudet voitaisiin siis syventää, tulee olemaan uusia vastuita äh, avustusyksiköille, mutta uskon, että tässä mielessä kansallisilla ja räätyltävän rakenteilla pitäisi olla käytössä riittävästi henkilökuntaa, jotta voidaan kehittää kaikkia näitä uusia toimintatapoja mukaan lukien koulutushankkeet henkilöstön kohdalla. Nyt kun ollaan keskusteltu eri EURES-toimistojen kanssa jäsenvaltiotasolla, voin todeta, että tähän liittyy riski. Nimittäin uusi reformi voi synnyttää epätasapainoa siinä, miten nämä rajat ylittävät yksiköt toimivat, mutta kyseiset yksiköt ovat juuri niitä, jotka, joilla on ollut eniten yhteistä toimintaa, kun on pyritty tiedottamaan ja löytämään työpaikkoja rajat ylittäville työntekijöille. Ihmiset, jotka ovat jo työssä näissä yksiköissä on otettu mukaan pikkuhiljaa erilaisiin hankkeisiin, joita komissio rahoittaa. Näin ollen pitää käyttää tätä saavutettua kokemusta näiden eh, henkilöiden kohdalla, jotta voidaan varmistaa jatkuvuus rakenteissa ja toiminnassa, jotta voidaan parantaa yhteistyötä kumppaneiden kanssa myös muissa jäsenvaltioissa, jotta voidaan viedä loppuun uusia hankkeita, jotka ovat rajatylyttäviä luonteeltaan. Olen sitä mieltä, että tämän uudistuksen pitäisi samalla maassa se, että julkisen, julkisten työllisyyspalvelujen pitäisi luoda läheisempää yhteistyötä järjestöjen kanssa, jotka ovat vastuussa koulutuksesta erityisesti jatkokoulutuksesta mukaan lukien henkilöt, jotka ovat yli 40-vuotiaita, jotta voitaisiin kehittää mm, ammattipätevyyttä, käyttää uutta teknolo- tietoteknologiaa älykkäällä tavalla. On tärkeää, että saa käyttöönsä tietoa näistä verkostoista – riippumatta siitä, missä ihmiset sattuvat asumaan. Heidän pitää kuitenkin saada tietoa. Uskon, että on sellaisia Euroopan kansalaisia, jotka eivät kuitenkaan voi käyttää nettiä hyväkseen. Ja olisikin hyvä, että kyseiselle henkilölle voitaisiin tiedottaa asioista mukaan lukien maaseutualueet ihmisten pitää saada tietää kyseisistä verkostoista, pitää koordinoida paremmin Eh, ministeriöiden välistä toimintaa. Tämä vain lisää verkoston tehokkuutta. Pitäisi voida ylittää juridisia esteitä, joita on olemassa joidenkin työntekijöiden kohdalla, jotka haluaisivat asettautua ja mennä töihin johonkin toiseen jäsenvaltioon. Tällä hetkellä on monia ihmisiä, jotka epäröivät hyväksyä työpaikkaa jossakin muussa EU-jäsenvaltiossa, koska tunnetaan, on epävarmuutta, puuttuu tietoa koska he eivät tiedä, miten maksavat veronsa, sosiaalimaksunsa ja monia muitakin ongelmia. Ja meidän regi-lausunnossamme olemme kiinnittäneet aivan erityistä huomiota nuoriin. Nuoret ovat valmiimpia lähtemään liikkeelle ja me haluaisimmekin, että on jonkinlaisia keinoja työllistää heitä ja voida yhdistää siis työllisyys ja oppisopimukset ja harjoittelut. Tätä kautta voidaan täydentää nuorten ammattitaitoa ja tämä voisi olla vaihtoehto. Näin nuoret voivat löytää työpaikan missä tahansa EU-jäsenvaltiossa aivan erityisesti, kun ajatellaan, että harjoittelun lopussa tai oppisopimuksen lopussa nämä ihmiset, jotka ovat hyötyneet tästä ohjelmasta, saavat todistuksen. Ja tämä todistus, ammattipätevyystodistus pitäisi hyväksyä kaikissa jäsenvaltioissa, ihan niin kuin klassisenkin koulutuksen kohdalla tällä hetkellä on tilanne. Ja tässä mielessä olemmekin korostaneet sitä seikkaa, että täytyy houkutella eh, nuorisoa tällä ensimmäinen työpaikka e- EUROS-ohjelmalla. Mm, Eurooppahan tarvitsee kaikkia nuoriaan ja tässä lausunnossa kiinnitetään aivan erityistä huomiota rajat ylittävään yhteistyöhön Samoin puhutaan kumppanuuksien merkityksestä Eureksen yhteydessä rajat ylittävissä kysymyksissä. Olen tyytyväinen siitä, että nämä prioriteetit näkyvät myös neuvoston tekstissä. Olen ehdottanut myös määritelmää tälle rajat ylittävälle yhteistyölle ja rajat ylittävälle työpaikkasijoituksille, niin kuin kaikessa muussakin yhteistyössä viranomaisten välillä onko sitten kansallisesta tai paikallisesta tasosta, jotta voidaan tarjota välityspalveluita, toisaalta ottaen huomioon kysyntä, toisaalta tarjonta, jotta sitten voidaan täyttää vapaita työpaikkoja räätyyttävä työntekijöillä. Ei pidä unohtaa, että tällainen yhteistyö hyödyttää koko Eurooppaa ja kaikkia sen alueita, koska tähän liittyy erilaisten toimijoiden osallistuminen paikallisella, kansallisella, alueellisella tasolla. Ja ja tämä uudistus vielä, jos pyritään suurempaan tehokkuuteen, tuloksellisuuteen, niin tässä voitaisiin onnistua ilman, että, tai ei onnistu ilman tarvittavaa rahoitusta, joten mm, koordinaatiotoimiston kautta haluaisimme, että kaikkia eurostoimia rahoitetaan eri mm, hankkeissa. Ja tästä tulee erityinen ISI ohjelma. ISI-ohjelma helpottaa yhteistyötä eri EURES-kumppaneiden välillä eri tasoilla ja myös rajat ylittävällä tavalla. Tällä tavalla me sitten saamme samat säännöt, jotka pätevät, mitä tulee eurooppalaisten varojen käyttöön. Tämä koskee kaikkia kumppaneita. Haluaisin ilmaista tyytyväisyyteni siihen, että puheenjohtajavaltio on kiinnittänyt suurta huomiota asetuks, EURES-asetukseen ja sen hyväksymiseen. Näin työ voidaan käyttää hyväksi työnvälityspalveluita ja liikkuvuuspalveluita. Latvia haluaisi, että tämä astus hyväksyttäisiin viimeistään sen kauden loppupuolelle, ja niin kuin te sanoitte, puheenjohtaja, viittasitte tässä aikatauluun, niin uskon, että tämä voisi ihan onnistuakin. Neuvostohan on jo ottanut kantaa, hyväksynyt oman kantansa kokouksessaan 11. joulukuuta viime vuonna. Nyt odotetaan tässä vain parlamentin kantaa. Ja tämä ero lainsäädäntöaikatauloissa on tullut sen takia, että oli nämä Euroopan vaalit viime vuonna, mutta odotan kuitenkin kollegoilta tarkistuksia ja toivon, että yhdessä sitten voimme saada aikaan asetukselle lisää mm, arvoa. Kiitoksia. Uh, we have, uh... Kiitoksia. Nyt meillä on kolme varjoesittelijää. Hedman on paikalla, Olli Rehn sekä Teri Renkke. Komissio esitteli herra Akkes työllisyyspääosastolta on paikalla. Onko? Kyllä. Hän on täällä. Ja aloitetaanpa nyt sitten ensin varjoesittelijöistä. Ei kun hän ei olekaan paikalla. Ja, mutta varjoesittelijöitä kuitenkin, herra Hedman. E, szanowni Państwo. Kiitoksia. Hyvät naiset herrat. Näin alkuun haluaisin kovasti kiittää esittelijää tästä lausunnosta, joka koskee eurooppalaista työllisyysverkostoa. Minun mielestäni teidän ehdotuksenne nyt tarkistusehdotuksena ovat oikein hyviä ja menevät oikeaan suuntaan. Olen kovin ilahtunut siitä, että olette keskittynyt kysymyksiin, jotka koskevat kumppanuuksia, jotka ylittävät rajoja, jotka ylittävät rajoja, koska näemme, että niiden määrä on jatkuvasti kasvussa. Meidän tulee myös muistaa nämä raja-alueet, jotka hyvin usein ovat myös äärialueita samalla. Niillä on kaiken näköisiä rakenneongelmia ja erittäin heikot työllisyysmarkkinat, työmarkkinat ja näitä täytyisi keskittyä tiettyihin puutteisiin. Esimerkiksi kysymykset, jotka liittyvät yhteistyöhön vaikkapa Liechtensteinin ja Sveitsin kaltaisten maiden kanssa. Minusta on myös erityisen tärkeää keskittyä siihen, että parannetaan ja joustavoitetaan rajoylittävää yhteistyötä. Haluaisin myös nähdä suuremman tasapainon tässä lausunnossa. Mutta yleisesti ottaen minun mielestäni kyseessä on erittäin hyvä pohja tulevalle työlle. Ja jään odottelemaan edemmästä yhteistyötä esittelijän kanssa. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Nyt puheenvuoro Sarova Raimke, olkaa hyvä. Yeah. Uh, thank you, madam. Kiitos rouva puheenjohtaja ja kiitokset valmistelijalle hänen tekemästään työstä. Paljon täällä on jo sanottukin, muun muassa se, miten eurasia voidaan käyttää välineenä – Euroopan alueiden lähentämiseksi toisiinsa, ja tämähän on aivan keskeinen tavoite. Olimme keskustelleet tästä aiheesta jo joulukuussa, ja ryhmäni pitää tätä jo tehtyä työtä erittäin hyvänä ja suhtautuu hyvin myönteisesti tähän työn perustaan. Ehkä vielä pari seikkaa, joiden suhteen pidämme tärkeänä keskustelun käymistä jatkoprosessinkin aikana. Mitä liikkuvuuteen tulee, on nähty tutkimuksia, jotka ovat todenneet, että yksi merkittävimpiä ongelmia liikkuvuuden suhteen on kielikysymys, samoin sitten sääntely- ja lainsäädäntöeroavaisuudet. Katsomme, että Eurasiä tulisi jatkossa todella käyttää alustana joka tukisi ihmisiä löytämään tiensä myös tämän sääntelyviidakon läpi, niin että ihmiset voisivat lähteä eri alueille myös, alueille, joissa puhutaan eri kieliä kuin heidän kielensä, joten meidän mielestämme ähm, tästä liikkuvuudesta ja ylipäätään koko alustasta tulee tehdä helppotajuisempi. Pidämme hyvin tärkeänä tässä uudenkin sääntelyn vaiheessa, että monitorointiprosessi käynnistetään sen tarkastelemiseksi, ovatko uudet käyttöön otettavat prosessit toimivia ja hyödyllisiä ja käyttävätkö ihmiset tätä oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen mahdollisimman hyvällä tavalla. Eli kyllä tässä varmasti alustankin suhteen vielä parantamisen vara on. Ja toivon, että jatko prosessissa ja keskustelussa käydään todella hedelmällistä, hedelmällistä yhteistyötä ja vielä kerran kiitokset ja tehdystä työstä. Kiitoksia. No niin, kiitoksia. Sitten ECR ja Rouva Tomasic, olkaa hyvä. In the ideal world, the young people would... Kiitoksia ihan tässä maailmassa nuoret menisivät toisiin jäsenvaltioihin työskentelemään vain siitä syystä, että he halusivat, eivät sen takia, että heidän täytyy. Valitettavasti useimmissa maissa ei ole mitään työ, työpaikkaa nuorille. Ja jotta kaikki koulutus menisi hukkaan, niin haluaisimme nuo nuoret mm, liikkuviksi, jotta voisivat hyödyntää kaikkia mahdollisia työllisyysmahdollisuuksia kautta Euroopan. Voimme pitkälti olla samaa mieltä tässä, mutta meidän tulee varmistautua siitä, että sen sijaan, että keskitytään ylhäältä alaspäin lähestymistapaa, meidän tulee pitäytyä toissijaisuusperiaatteissa ja varmistautua siitä, että tämä työ on mahdollisimman paikallista. Joillakin jäsenvaltioilla myöskin tällä, joihinkin hänen jäsenvaltioihin kohtistuu myös hyvinvointimatkailua. Ja siihen tulisi kiinnittää erityisesti huomiota, jotta pelkästään ei hyödynnettäisi eri sosiaaliturvajärjestelmiä. I'm sorry. Kiitos oikein paljon. Ja nyt puheenvuoron halusi herra Van Nistelrooy. Olkaa hyvä. Voorzitter, dank u wel. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Minäkin kovasti arvostan tätä tehtyä työtä. Ja tiedän, että työllisyysvaliokunta ähm, tekee myös äh, kovasti työtä, jotta saadaan hiukan uutta henkeä tähän liikkuvuuteen. Ihan konkreettisesti muistuttaisin välineistä, joita meillä on muun muassa Interreg. Ja Interregin yksi prioriteeteista on juuri työmarkkinaopastus ja oikein hyvin se rajat ylittäen onkin otettu täällä huomioon eri kohdissa, mutta ehkäpä voisimme vielä muistuttaa näistä välineistä, joita meidän alallamme on olemassa. Ja kun ajatellaan jäsenvaltioita eh, ja liikkuvuutta, miten ne siihen suhtautuvat. Kyllä tässä tarvittaisiin jäsenvaltioiden eh, panosta myös entistä paremmin, siis EURES ja eh, sinne syötettävät tiedot ja myöskin ihan asioiden priorisointi kansalaistemme edun nimissä ja uusien nuorten sukupolvien edun nimissä, jotka todella ovat valmiit liikkumaan rajojen yli. Joten mm, mielestäni meidän täytyy myös uskaltaa arvioida jäsenvaltioiden tilannetta. Eli Interreg ja tämä jäsenvaltioiden tilanteen arviointi olisivat minun ehdotukseni tähän kokonaisuuteen. Kiitoksia. Thank you. Kiitoksia. Ja nyt puheenvuoron saa herra Seller. Kiitos rouva puheenjohtaja. Olen hyvin kiitollinen siitä, että koordinaattori Lambert van Nistelrooy muistutti niistä välineistä, joita meillä käytettävissämme on ja joista olemme päättäneet. Olen esittelijälle, valmistelijalle kiitollinen siitä, että hän viittaa hyvin painokkaasti rajat ylittävään yhteistyöhön, sillä sehän on Euroopan unionin hengen kulmakivi, että voidaan äh, lähteä töihin myös yli rajojen ja sitten kun tähän vielä lisätään tuo subsidiariteettikin. Miksi sanon tämän? No meillä on äh, alueellista yhteistyötä ja erityisesti rajat ylittävää yhteistyötä koskeva oikein hieno asetus, jonka on tarkoitus helpottaa ähm, alueellista yhteistyötä yli rajojen. Näin äh, nyt ensimmäistä kertaa alueilla on myös oikeudellinen väline, jonka pohjalta ne voivat yhdessä hoitaa eri tehtäviä yli rajojen. Viime lainsäädäntökaudella olin välineen esittelijä ja tiedän erittäin hyvin, kuinka kovasti alu, raja-alueet tätä välinettä arvostavat ja sitä haluaisivat käyttää, mutta vastustus pääkaupungeissa on aika kovaa, koska se näin ei haluta antaa jäsenvaltioissa niiden alueille eh, liikaa pelivaraa määritellä toimia. Tähän meidän tulisi puuttua. Usein on niin, että kun eh, raja-alueella kaksi aluetta haluaisivat hoitaa jonkun asian yhdessä, onko kyse sitten palvelualasta, vaikkapa yhteistä jätehuollosta tai terveydenhoitoalasta, niin äh, joudutaan heti sen tosiasian eteen, että oikeusjärjestelmät ovat erilaisia ja sitten jäsenvaltiot tietenkin vaativat kukin oman oikeudellisen järjestelmänsä äh, soveltamista ja tässä sitten jo äh, ollaankin ongelmien edessä, joten kyllä alueiden tulisi voida kaikissa mahdollisissa tapauksissa toimia yhteistyössä. Ja mitä tulee työmarkkinapolitiikkaan, liikkuvuuteen, työntekijöiden liikkuvuuden helpottamiseen, niin myös tämä alueväline tulisi ottaa huomioon. Minä tulen tästä muistuttamaan vielä tarkistuksissa. Kiitos. No niin, kiitoksia. Nyt puheenvuoro saa herra Polchak. Kiitoksia puheenjohtaja. En mä saakaan. Kiitoksia. Kun ajatellaan äh, alueiden pyrkimyksiä äh, ja sitten äh, vastustusta pääkaupungeissa, niin kun täällä on paikalla kerran komission edustaja, haluaisin esittää hänelle kysymyksen Euresin yleisestä suuntautumisesta. Mielestäni valmistelija on tehnyt oikein hyvän lausuntoluonnoksen, mutta kysyisin komission edustajalta, että mikä tämä eh, laajuus nyt sitten on teidän ehdotuksenne? Tuleeko Eurossa eh, kattamaan 340 prosenttia avoimista työpaikoista ja kun uudistuksen tavoitteena nyt on parantaa Euresin kattavuutta, niin en oikein ole nähnyt tässä mitään konkreettista tavoitelukua. Sitä kaipaisin, eli montako prosenttia Euresin tulisi kattaa vapaista työpaikoista. Kiitoksia, Erova Press. arvoisa uh, puhemies, Haluaisin Niin, oikeastaan halusin ottaa siis yhden kysymyksen kollegani kanssa, joka todellakin on laatinut erittäin hienon lausunnon. Täällä on varsin paljon tehtyjä ehdotuksia jo ja mielestäni ne on hyvin jäsenneltyjä kaikki. Todennäköisesti jo tiedättekin, että sen jälkeen kun Sveitsissä pidettiin kansanäänestys työvoiman liikkuvuudesta, niin sen jälkeen tilanne Sveitsissä on hieman muuttunut suhteessa tilanteeseen muualla, joten ehkä tarkistuksessa jossain voitaisiin sanoa, että on todennäköistä, että uudelleen tullaan järjestelemään tätä palvelua Sveitsin kanssa. Sehän pyytää sopimusta työntekijöiden liikkuvuudesta, joten ehdottaisin myös, että pyydämme, että tällainen sopimus tehtäisiin, koska mehän emme puhu pelkästään rajat ylittävistä työntekijöistä, vaan yleensä työntekijöiden liikkuvuudesta myös. Ja mielestäni tämä on sellainen aihealue, joka, jota täytyy aivan erikseen käsitellä ja mainita. Ja var, ehkä haluaisin myös itse tehdä tarkistuksia asiasta. Sitten toiseksi minäkin haluan sanoa, että on aivan selvää, että ongelmia liittyy. Voi syntyä mahdollisia konflikteja jäsenvaltioiden ja alueiden kesken. Tulkki valittaa taustahälystä. Niin, kuten sanoin, suurin osa työntekijöistä oikeastaan siirtyy alueella, joka on kuitenkin varsin rajoittunut. Ei tämä ole välttämättä niin varsinaisesti räätylyttävää liikkumista, vaan on tällaisia keski, työvoimakeskittymiä. Sitten on ihmisiä, jotka liikkuvat paljon kauemmaskin vielä, mutta tämä asia varmasti pitää ottaa huomioon, joten korostaisin, että on erittäin tärkeää, että myös alueet pystyvät järjestämään rajat ylittäviä työllisyyspalveluita riippuen eh, tilanteesta. Kiitoksia. Uh, there... Kiitoksia. Olisiko muita puheenvuoropyyntöjä? Ei, muut eivät halua tähän keskusteluun osallistua, joten rouva Nanchila, eh, haluaisitteko vastata esitettyihin kysymyksiin? esittää huomioita, olkaa hyvä. Elvetia, am înțeles în urma discuției. Niin, voisin todeta tuota jotain Sveitsistä. Kun kävimme keskustelua komission kanssa, niin ilmeisesti nyt on uusi sopimus, joka on Norjamallin mukainen. Ja voin kertoa teille siitä, että tässä on yli 200 000 työntekijää, jotka siirtyvät Ranskasta tai Saksasta Sveitsiin työskentelemään. Eli tämä on todella suuri merkittävä asia ja on tärkeää, että meillä on tällainen sopimus. Toivottavasti se allekirjoittaa mahdollisimman nopeasti ja toivottavasti komission edustaja voisi kertoa meille lisätietoa tästä kysymyksestä. Joka tapauksessa kiitoksia kaikista näistä kommenteista ja huomioista. Toivottavasti ne löytyvät myös teidän tarkistuksistanne ja toivon, että Euroopan parlamentin kanta myös tässä suhteessa myös edesauttaa niitä, jotka Euroopan unionissa etsivät töitä. Thank you. Thank you. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon. Halusin muistuttaa, että perjantai 30. tammikuuta on siis määräaika tarkistusten jättämiselle ja näin toimimalla voimme sitten äänestää kokouksessamme helmikuussa tästä lausuntoluonnoksesta ja saamme sen ajoissa eteenpäin työllisyysvaliokunnan käsittelyyn. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon. Ja nyt jatkamme esityslistalla koordinaattorien kokouksen, joka pidetään suljetuin ovin. Tämäpä menikin sukkelaan tänään, joten nyt pyytäisin koordinaattoreita jäämään tänne kokoushuoneeseen.